Neuvoston päätös on hyväksytty artiklan 74 mukaisessa työjärjestyksessä. Me puhemies allekirjoittaa tämän päätöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa iltapäivän aikana. Vuorossa Moreiran mietintö. Kaksi käyttötuotteiden vienti, siirto, välitys ja kauttakulku. Mitään tarkistusta tai muutosehdotusta ei ole tehty, joten neuvoston päätös hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Verne Langanin mietinnöstä johdannaiset keskusvastapuolet kauppatietorekisterit ensin. Komission jäsen saa puheenvuoron, herra Tajani. La Commission se félicite de l'accord politique intervenu sur EMIR. Kiitoksia, hyvä, kiitoksia puhemies. Me kannatamme tätä ehdotusta, mutta haluaisimme, että yksi näistä säännöksistä olisi seuraava kaltainen. Komissio on sitä mieltä, että artiklaa 67 kappale 3 pitäisi poistaa. Komission mielestä artikla 190 on sellainen, että se on riittävä ja se sopii delegoittujen säännösten hyväksymiseen asiantuntijalausuntojen mukaisesti, jotka on sisällytetty tähän pöytäkirjaan, heijastella myöskin tätä näkemystä. Tämän seurauksena ei voida hyväksyä sitä, että artikla 290 menee pidemmälle kuin ö, yhteistyöpöytäkirjat. Ja näin ollen tällaisessa säännöksessä voidaan neuvotella asiasta asiantuntijoiden kanssa. Kyllä, Esittelen saa puheenvuoron, herra Langen. Paljon kiitoksia puhemies. Tästä oikeudellisesta kysymyksestä puhuu pian valiokunnan puheenjohtaja. Neuvosto ja parlamentti hylkäsivät tämän komission ehdotuksen, eli ollaan yhtä mieltä kummassakin lainsäätävässä elimessä, että tämä ehdotus ei ole hyväksyttävissä. Haluaisin vain lyhyesti puhua tästä hankkeesta. Me hyväksymme tällä johdannaisasetuksella erään tärkeän osan rahoitusmarkkinasääntelyä. Kolme vuotta Lemanin konkurssin jälkeen huomaamme, että nyt johdannaisille pitää olla oma pääaimaa ja se on ilmoitettava 2011 se 708 biljoonaa US-dollaria, eli tämä on 12-kertainen maailman BKT. Ja vihdoinkin nyt viranomaiset voivat katsoa tätä eh, hankalaa ja sekavaa markkinaa, riskiä eh, pienennetään keskusvastapuolille, jotka eh, aina täytyy tulevaisuudessa tulla mukaan kaupan käynnissä. Ja tällä tavoin olemme luoneet tiukat säännöt kolmansien maiden rahoituslaitoksille. Haluaisin kiittää tässä yhdessä kollegoja, myöskin komissiota, komission jäsen Barnieta. Minusta on ikävää, että työjärjestys näin tärkeässä äänestyksessä ei anna meille mahdollisuutta käydä laajaa keskustelua. Sen ottaen huomioon, että näitä epämuodollisia kolmikantaneuvotteluja on valtava määrä, pyytäisin, että nämä säännöt muutettaisiin pian, koska heinäkuusta 2011, kun keskustelu käytiin täällä parlamentissa, on neuvoteltu tästä tuloksesta kolmikantaneuvottelussa, eikä meillä ole mahdollisuutta keskustella täällä täysistunnossa, eli työjärjestystä on muutettava tässä kohdin. Kiitoksia rapporteur Langen. Madame Bowles, vous avez... Kiitoksia, Rova Bowles. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen huomioinut sen, mitä komissio totesi suhteessa artikla 67.3, mutta me emme aio sitä poistaa. Artiklassa sanotaan, että ennen kuin hyväksytään delegoitu säädös, komissio pyrkii ottamaan yhteyttä ESMAan. ESMA ei ole jäsenvaltioiden asiantuntijoita, vaan se on riippumaton sääntelyviranomainen ja tämä talo, tämä parlamentti varsinkin painottaa tuota riippumattomuutta. Kyseessä ei ole jäsenvaltioiden asiantuntijat, eikä tämä mitenkään aiheuta mitään velvoitetta. Näistä ja muista syistä emme ole samaa mieltä komission kanssa siitä, että tämä rikkoo artiklaa 290 vastaan tai toimintien välistä sopimusta, johon muuten on vedottu. Ja toivon, että tämä kirjataan ylös. Bowles. Kiitoksia, Arva Bowles. Seuraavaksi äänestämme mietinnöstä. Aloitamme 34 tarkistuksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin muuttuna ehdotus puolesta vastaan tyhjää. Kuuluu jotain pientä ääntä sekä perältä. Hyväksytty. Lainsäädäntöehdotus nimen huutoäänestyksenä. Vielä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää vuorossa. Rova Moran Chartien mietintö terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset tarkoitus, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muutettu ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöehdotus, lainsäädäntöpäätöslausuma nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelemme esittelijää. Vuorossa David Kasan mietintö hallinnollinen yhteistyö valmisteverojen alalla. Tarkistus 2014 eivät koske kaikkia kieliversioita, näin ollen niistä ei äänestetä. Artiklan 157 mukaista työjärjestyksessä tässä pitää löytää vain sopiva, sopiva kielinen ratkaisu. Se sitten tarkistukset yhtenä ryhmänä 2, 11, 13, 15 ja 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty on, anteeksi, niin, nyt tämän, vielä näin muutosta ehdotuksesta kädet, kättä nostaa äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nimenhuuto äänestyksenä, Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Vohan mietintö. Ennakkoarvotulosta ja menosta 2013 tutkimme esitystä ja alamme alkuperäisestä tekstistä kohdasta kaksi äänestyspuolesta. Anteeksi siis, saa alkaa korjaa puheenjohtaja, puhemies. Äänestys päättyy. Hyväksytty. yksi nimenhuutoäänestyksenä, puol- nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päät- äänestys päättyy. Hy- hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjään hylätty kolme nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa ja päättyy. Hylätty nimenhuutoäänestys seuraavaksi alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyvätte Viisi nimenhuutoäänestyksen alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Nimenhuutoäänestys. Se alkaa. Päättyy. hylätty. Tarkistus 6 nimenhoitoäänestyksenä. Se alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 nimenhuutoäänestyksenä. Se alkaa. Päättyy. Hylätty. Päätöslausuma näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, nyt vasta äänestys on alkaa, auki. Voitte äänestää. Äänestys päättyy hyväksytty. Suuri enemmistö kannatti onnittelut esitellä vuorossa Rovan Materan mietintö globalisaation rahastosta. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty kokonaisäänestys nimenhuoto äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Sitten herra Lama suuri mietintö, pyöristyksen muuttaminen Euroopan parlamentin suhteessa kansalliseen hallituksen edustaviin instituutioihin tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tarkistus, yhdestä, tarkistus yhdestä kuuteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Työstyspuheenvuoro herra Mikalskilta ennen Valko-Venäjää. Herra Mikalski, missä te olette? Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, kuten varmaan muistatte kaksi viikkoa sitten Strasbourgissa, me lykkäsimme äänestystä valko päätöslauselmista kahdella viikolla päivää sen jälkeen, kun herra Lukashenka ei armahtanut kahta henkilöä, jotka tuomittiin Miskin terroriskuista. Minä sanoin silloin, että tätä pidettäisiin heikkoutemme merkkinä ja valitettavasti olin oikeassa nämä kaksi nuorta miestä menettivät henkensä seuraavana päivänä ja tämä korostaa sitä, mitä ajattelen. Tämä on asia, josta meidän tulisi oppia. Meidän tulisi oppia, miten toimimme valko ja Lukashenkan kanssa. Toivottavasti emme jälleen kerran peräänny toiminnassamme varmistaksemme, että valko kansalaiset voivat elää arvokkaasti. Pyytäisin, että äänestätte tämän päätöslausman puolesta. Kiitoksia. Herra Potasewicz kyllä haluaa vielä puheenvuoron. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvin lyhyesti haluaisin viitata siihen, mitä edustaja Migalski totesi. Todellakin yhdyn tähän vetoomukseen, että meidän täytyy äänestää tästä asiasta tänään. En ole kuitenkaan samaa mieltä sinne, millä tavalla Migalski tästä tätä asiaa arvioi. Minun uskoakseni teloitukset oli tehty jo ennen meidän päätöstämme, jo Strasbourgin viikon alussa. Asia pidettiin vain salassa valko -Venäjällä. Me emme tiedä milloin telotukset tehtiin, joten tässä mentäisiin liian pitkälle, jos toteaisimme, että päätöksemme kaksi viikkoa sitten johti tilanteen pahenemiseen. Kaksi viikkoa sitten toivoimme muutosta valko politiikkaan. Valitettavasti siinä ei ole onnistuttu ja tänä päivänä selkeästi osoitetaan sitä, että emme ole samaa mieltä siinä, mitä tuossa maassa tapahtuu ja meidän tulisi äänestää tämän puolesta. Sur une modalité du tai Viikenaa. Työjärjestyspuheenvuoro, anteeksi. Työjärjestyspuheenvuoro. I'm not going to comment, I support the, what... Mä tuen sitä, mitä äsken sanottiin, mutta eilisiltana viime hetkellä eh, tehtiin kuuden ja kahden kohdalla pyydettiin kohtakolta äänestystä. SD-ryhmä ei pystynyt reagoimaan tähän, mutta nyt haluaisin pyytää nimenhuutoäänestystä kohdassa kaksi molemmissa tarkistuksissa. Tässä koskee kuolemanrangaistuksesta peruskysymys EUlle, ja nyt meillä on tilaisuus jälleen näyttää, kuinka sitoutuneita olemme sen poistamiseen, ja me haluamme tämän tapahtuman avoimalla, ratkaisevalla, päättäväisellä tavalla. Kiitoksia. Vastustaako joku nimenhuutoäänestystä kohdasta kaksi, kuuden ja kahden kohdalla? Vastustaako joku? Olkaa hyvä. Minä vastustan tätä nimenhuutoäänestystä, koska meillä on ollut tämä jo aikaisemmin. Meillä on ihan selkeä menettely sille, miten pyydetään nimenhuutoäänestystä. Jos ihmiset sen haluavat, niin heidän tulisi rattaa tätä menettelyä. Jos me nyt hyväksymme nimenhuutoäänestyksen, tästä asiasta vain siksi, että joku on pyytänyt sitä, niin sittenhän me voimme pyytää sitä joka välissä. Seuraako 40 henkilöä tätä hylkäyspyyntöä? koskien nimenhuutoäänestystä? Ei, joten nimenhuutopyyntö menee läpi ja me siirrymme äänestämään. Tarkistus. Taas keskeytys. On compte, on compte. Lasketaan. Ouais, juste en non Oui, c'est plus ou moins 40. Bien. Sans en avoir la totale certitude, je pense qu'il y a... En ole aivan varma, mutta mielestäni kyllä 40 ihmistä on noussut, joten nimenhuutoäänestystä ei tule. Tätä pyyntöä siis ei hyväksytä. Vuorossa äänestys, tarkistus 6. Kohta kohdalta ensimmäinen ryhmä yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksy tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Päätöslausumatta muutettuna puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja onnittelemme esittelijää. Vuorossa niin järjestäytyntä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityistyövaliokunnan jäsenten nimitykset. Mitään tarkistuksia ei ole tehty. Nämä nimitykset on näin hyväksytty. Seuraavaksi Lamsdorfin mietintöön. Eurooppalainen demokratiarahasto. Äänestämme. Tarkistuksia ei ole puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty vuorossa Serbiaa koskeva laajentumiskertomus. Herra Kassin saa puheenvuoron. Kacin. Monsieur Kacin, vous avez la parole. Thank you, Chair. Dear Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Niin, olen saanut kuulla, että Serbia ei ole vielä lähettänyt allekirjoitettua sopimusta integroidusta rajavalvonnasta Belgrin Pushtina dialogin valvojalle. Pristinan kanssa käytävä vuoropuhelu on ollut yksi niistä tärkeistä syistä, miksi Serbialle myönnettiin ehdokasasema ensimmäinen kolmatta. Pristina lähetti virallisen allekirjoitetun sopimuksen Cooperille, mutta Belgrad vielä näin ei ole tehnyt. Tämä sopimuksen täytäntöpano on erittäin tärkeä. Belgradin täytyy toimia. Vetoan Serbian hallitukseen, jotta se lähettäisi nämä asiakirjat ja säilyttäisi uskottavuutensa, osoittaisi samalla sen, että se on sitoutunut sopimuksen täytäntöönpanoon. Puhun kaikkien, puhun kaikkien ähm, varjoesittelijöiden puolesta, joita haluan kiittää myös hyvästä yhteistyöstä. Tunku vote. Äänestämme taakse numero kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi raukeaa. Neljä tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän raukeaa. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Le vote fermé. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä onnittelemme esittelijää. Vuorossa Kosovoa koskeva laajentumiskertomus. Lova Lunacek pyytää puheenvuoroa. Je vous la donne. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä ja rakentavasta yhteistyötä tässä mietinnössä, joka todella vahvistaa Kosovon eurooppalaista ulottuvuutta ja sen jälkeen, kun tämä, sitä mietinnöstä äänestettiin valiokunnassa on kulunut jo kaksi kuukautta. Se oli tammikuussa. Ja sen jälkeen on tapahtunut hyvin paljon Kosovussa. Esimerkiksi myönteinen lopputulos vuoropuhelu Pristinan ja Belgradin välillä ja neuvoston johtopäätökset, jotka mm, pohjaavat tietä Kosovon integroinnille. Ja siksi minun täytyy itse jättää 11 tarkistusta, jotka viittaavat näihin tapahtumiin. Pyytäisin teitä tukemaan niitä. Minulla on pyyntö SND-ryhmälle, joka koskee ensimmäistä tarkistusta, josta äänestämme, nimittäin tarkistus 13, joka myöskin liittyy vuoropuhelun lopputuloksiin. Olen sitä mieltä, että tämän tarkistuksen laittaminen aivan tähän alkuun ei ole oikein. Mielestäni se pitäisi olla kappaleessa kaksi, joka viittaa vuoropuheluun ja haluaisin pyytää esittelijänne SND-ryhmässä hyväksymään tämän siirtämisen uuteen kohtaan. Jos SND-ryhmä ei hyväksy sitä, niin sitten pyytäisin jäseniä äänestämään tätä vastaan, koska tämä tulee katetuksi kappaleessa kaksi. Kiitoksia. Edustaja Rutsek. Hyvä puhemies, me vastustamme tätä. Haluaisimme pitää äänestyksen sellaisenaan. Ehdotan, että äänestämme Rova Lunacekin ehdotuksesta siis Vous êtes l'auteur, donc effectivement... Niin, te olette todellakin tekijä, joten jätetään tämä asia näin ja Rova Lunatsakin pyyntö hylätään. Äänestämme tarkistuksesta 13 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistammeko kolme äänestyksenä tarkistus 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 2 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Äänestys alkaa muutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3. Tähän Lunacek haluaa tehdä suullisen tarkistuksen puoles, Lou, Rova Lunacek, ai te poistatte tämän pyyntönne. Selvä. Äänestämme. Anteeksi, teillä on puheenvuoro, sanoo puhemies. Ich dachte, weil... Niin, minä ajattelin, koska tarkistus E on mainittu tekstissä, minun tarvitse mainita tätä. Tässä on kyse siitä, että viimeisen kahden kolmen päivän tapahtumat otetaan mukaan tähän mietintöön tämän tarkistuksen tulisi nyt olla. Toivottaa tervetulleeksi komission halun luoda toteutettavuustutkimus stabilisaatioassosiaatiosopimuksesta Kosovon ja EUn välillä, kuten on 24. helmikuuta 2012 päätetty ja on tervetullut toivottavasti tervetulleeksi komission jäsen Fyylen ehdotuksen tästä ensimmäisessä Neuvoston integraatiokokouksessa toivotaan, että se saadaan päätökseen viimeistään vuoden 2012 syksyllä. Kiitoksia. Kukaan ei vastusta, me äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No 4 pour Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sääk. Puur. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 vielä. Tarkistan 8. Tarkistan 8. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt puolesta, anteeksi. Eli hyväksytty. Tarkistus 20D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Tarkastus 10. Äänestys on alkanut. Le vote est fermé. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkastus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkastus 12 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestetään koko tästä tekstistä. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Näin ollen siirrymme äänestämään päätöslausumaesityksen, joka koskee Turkia koskevaa laajentumiskertomusta. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 26, suullinen tarkistus Oomen Räytöniltä. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Esittäkääpä se, edustaja Oomen Räytön. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Haluaisin lisätä suulliseksi tarkistuksesi etniset ja uskonnolliset yhteisöt. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Näin ollen äänestämme siitä. Äänestämme öö, osioittain. Osio yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Toinen osio siis tarkistusta 26. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Osio kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä. Puolesta. Vastaan. Niin tarkastetaan siis osio 4.26. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Näin. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Niin, en, en ole ihan varma. äänestetään siitä. Sähköisesti äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13. Osio 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18D puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14. Siinä on Obiolsilta suullinen tarkistus, haluatteko esitellä sen? Niin, puhemies. Luen tämän suullisen tarkistuksen korvaisi 14 englanniksi. Vahvasti tuomitsee hyökkäykset hiljattain eurooppalaisia toimistoja, virastoja vastaan Turkin lehdistössä ja vaatii koordinoitua tutkintaa koskien kyseisiä hyökkäyksiä. Kiitos. Un appel au règlement, monsieur Lamzorf. Ja sitten Lambsdorff puheenvuoro. Wird mikro. Mikrofoni puuttuu. Äh, vielen Dank. Paljon kiitoksia puhemies. Minun ryhmäni jätti alkuperäisen tarkistuksen. Meistä on ikävää, että tätä äh, lehteä ei mainita, koska tämä on aina, aina lehti, johon tehtiin hyökkäyksiä parissa Kölnissä, Rotterdamissa ja Zyrkissä. me kuitenkin äänestää tämän puolesta, koska osoittaaksemme, että lehdistön vapaus on meille keskeinen tavoite. Eli jotkut vastustavat ilmeisesti tätä suullista tarkistusta ei. Näin se hyväksytään ja äänestetään 14 suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19. Sähköisesti äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kopasta 39, ensimmäinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osio äänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 15. Samoin nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 20 D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kappale 48 alkuperäinen teksti. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 27. Ensimmäinen osa jo puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Toisen on, toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kappa 50. Alkuperäteksti puolesta vastaan. Ei ihan selvää. Tai sitten olette jo vasahtaneita. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, ei ole ihan selvää. Eli sähköisesti tarkistetaan kahdeksan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja se on hylätty. Tarkistus 9 osioittain ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osio kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22. nimehuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 23D puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 10 puolesta vastaan hyväksytty. Ja 58 siinä meillä on Dartmouthilta äh, suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. Mettez votre micro. Micro, il n'est pas allumé. pas là. Ah, voilà. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Haluan vain lukea tämän suullisen tarkistuksen. Se on hyvin lyhyt. On sitä mieltä, että jäsenyysneuvottelut Turkin kansat pitäisi keskeyttää, kunnes Turkki päättää viisumivapaussopimuksen, jonka se allekirjoitti 2009 Syyrian presidentin hallinnon kanssa, Bashar al-Assadin kanssa. Oral. Siis se suurillinen tarkistus. Vastustaako sitä joku? Odottakas nyt. Ei, täällä vastustetaan. Bien, donc cet amendement oral n'est pas... Eli suurista tarkistusta ei hyväksytä, koska täällä on yli 40 ihmistä. Edustaja Omen Räyhtön, haluatte käyttää puheenvuoron? Hiljaa, hiljaa. Madame Reuten, vous avez la Edustaja Omen Reuten, teillä on puheenvuoro. Nothing to do. Puhemies, tämä ei mitenkään liity suulliseen tekstin muutoksen. Tämä on tavallinen tarkistus, joka piti esitellä ihan normaali menettelytavan mukaisesti. Olen vastaan. Alors on passe au vote final par... Euh, no niin, on sitten. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä. Nous arrivons au vote sur la résolution concernant l'élargissement au ja seuraavaksi puhutaan Montenegroa koskevasta laajentumiskertomuksesta. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys kokonaisuudesta nimenhuutoäänestyksessä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Niin, äänestys on nyt päättynyt. Hyväksytty. Erittäin suurella enemmistöllä. Ja seuraavaksi äänestetään sitten Euroopan yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä Bodun mietintö. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Näin tarkistus kaksi puolesta vastaan ei ole ihan selvää. Sähköäänestys. Äänestys Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Vuotu, teillä on suullinen tarkistus kohtaan yksi. Annan teille puheenvuoron. Käyttäkää mikrofonia. ovat... Kiitoksia. Haluaisin lisätä... sanan voluntary kohtaan 18a, jotta se on selvempi. Näin ollen äänestän näin suurisestakin tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin äänestämme koko kokonaisuudesta puolesta vastaan. Ei ole ihan selvää. Äänestetään sähköisesti. Koko päätösasemaesitys Nyt äänestys, joka on alkanut, on äh, päättymässä. Ja tämä on hyväksytty. Onnittelut Bodulle. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään edustaja Ivanovan mietintöä Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta 2010 tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappa 39 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kappa 80 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kappa 81 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kappale 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappaleen 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osio 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vähän siellä mm, näytätte voimakkaammin, mitä mieltä olette. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. No niin, ja sitten äänestetään koko ehdotuksesta puolesta vastaan. Edustaja Goebbels, työjärjestyspuheenvuoro arvoisa Puhemies, tässä on menty hiukan nopeasti, kun äänestettiin toisesta kohdasta 489 tai 89 tarkistuksessa pyytäisin, että tarkistamme koneellisesti tämän toisen osan. Olen valitan, että se hyväksyttiin. En voi vastata teidän pyyntöön. Näin ollen loppuäänestys puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin siirretään Valeanin mietintöön, joka koskee katsausta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010. Tarkistus 1. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappaa 10 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kappa 30, osio 1 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Osio 2 puolesta vastaan ei ole kyllä ihan selvä. Eli sähköistä äänestää osiosta kaksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. No niin. Hyväksyttiin, mutta kahdella äänellä vain. Sitten on kappale I puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No tarkistetaan, tarkistetaan. on aika play. Äänestys on alkanut. Ja äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Äänestämme koko päätöslauselmaa ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Onnit. Kiitän ja näin sitten siirrytään äänestysselityksiin. Edustaja Lamstor. Un peu de silence. Hiljaisuutta, hiljaisuutta. In den Abstimmung in den Abstimmungslisten ist mein Bericht äänestyslistassa. Minun mietintöni on laitettu äh, oma-aloitemietinnöksi, mutta työjärjestyksen mukaan tämä on suositusneuvostolle. Sillä on aivan eri luonne. Työjärjestyksen mukaan me ei tarvitse äänestääkään siitä, koska se olisi hyväksytty, jos tarkistuksia ei tullut äh, ryhmiltä. Pyydän, että asiakirjat korjataan tältä osin. Vous Otan huomioon. No niin, ja sitten äänestysselityksiin.